Meillä on seuraavana esityslistalla Geringen de Odenbergin kertomus vetomusvaliokunnan toiminnasta vuonna 2014. Olkaa hyvä, teillä neljä minuuttia aikaa aikaa. Będziemy głosować dzisiaj nad ostatecznym kształtem raportu dotyczącego działalności Komisji Petycji w 2000... Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin kertoa teille vetomusvaliokunnan toiminnasta vuonna 2014. Minä olen vuodesta 2004 ollut mukana tämän valiokunnan toiminnasta, joten minulla on yli 10 vuotta kokemusta. Ja tiedän, kuinka vetomusvaliokunnan toiminta vaikuttaa lainsäädäntöön oikeudellisella tasolla. Olemme tarkastelleet sitä, kuinka yhteisen lainsäädäntöä toimeenpannaan eri jäsenmaissa. Me saamme yhä erittäin paljon vetomuksia ja havaitsemme, että oikeus ei aina toteudu eikä sitä oikein toimeenpanna. Puhemies, voisitteko pyrkiä puhumaan hitaammin? kyllä, mutta minulla on neljä minuuttia pyrin käyttämään ne hyväkseni. Toisaalta Tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisemme tietävät yhä paremmin ja paremmin, että voivat suojella intressejään Euroopan parlamentin avulla. Vuonna 2014 vakaan kahden vuoden kasvun jälkeen vetomusten määrässä vuonna 2014 näimme pienen laskun vetomusten määrässä. Tilastot, jotka meidän käytettävissämme ovat osoittavat, että vuonna 2014 saimme 2714 vetoomusta. Tämä on 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Vuonna 2014 1800 2285 vetomusta käsiteltiin loppuun, mikä oli pieni nousu edellisen vuoteen verrattuna. Onnistuimme arvioimaan kaikki vetoomukset kohtuullisissa aikarajoissa ja onnistuimme saamaan tulosta aikaan niiden suhteen. Toivottavasti voimme käyttää tulevaisuudessa IT-teknologiaa hyödyksemme, jotta työmme olisi tehokkaampaa ja jotta kysymykset ratkeaisivat nopeammin ja tehokkaammin. Uusi IT portaali, verkkoportaali, joka avattiin vuonna 2014, on jo auttanut toimintaamme. Kansalaiset voivat nyt esittää vetomuksensa verkkovälitteisesti ja saavat kaiken tarvittavan tiedon parlamentin toiminnasta. He voivat rekisteröityä, jättää verkossa vetomuksen, saada asiakirjoja verkkovälitteisesti ja heti saada verkkovälitteisesti myöskin ilmoituksen siitä, onkin, onko heidän vetomuksensa käsittely edennyt vuoden 2014 vetoomuksista 18 esitettiin verkkovälitteisesti ja tämä määrä oli edellisenä vuonna 5 prosenttia pienempi. Haluaisin kiittää nyt kaikkia jäseniä, jotka ovat tehneet tämän mietinnön parissa yhteistyötä. Teidän ansiostanne olemme onnistuneet saamaan syvällisemmän mietinnön aikaan ja se heijastelee valiokunnan toimintaa paremmin kuin hyvin. Nyt olen valmis vastaan kysymyksiinne komission puolesta jäsen Avramopoulos, olkaa hyvä. Um, of the the welcome... Kiitos arvoisat parlamentin jäsenet. Yleisesti ottaen komissio pitää Rova Ödenbergin mietintä oikein hyvänä. Sen tunnustetaan komission rooli, kun komissio auttaa valiokuntaa niissä tapauksissa, joita vetomusten esittäjät ovat sille lähettäneet vuonna 2014 oli 790 hyväksymiskelpoista vetomusta. 688 niistä toimitettiin komission tietoisuuteen. Komission käsittelyn komissio on samaa mieltä kuin mietintö. Työsuhde vaatimusvaliokunnan ja komission välillä on oikein hyvä. Tästä olemme samaa mieltä. Pidämme myöskin erittäin hyvänä sitä, että nyt huolellisemmin valiokunta on tarkastellut vetomuksia ja pohtinut, että mille toimijalle vetomus kannattaa toimittaa käsittelyyn. Emme kuitenkaan ole samaa mieltä mietinnön huomiosta, jonka mukaan komissio olisi jollakin tavalla rajoittanut tai estänyt tutkimuksia, jotka liittyivät vetomusten sisältöön tai piirin, tai että komissio olisi ehdottanut asioiden käsittelyn lopettamista ennen kuin tuloksia oli saatu tutkimuksista aikaan. Tästä emme ole samaa mieltä. Pikemminkin komissio haluaa vakuuttaa kyseiselle jäsenelle, että se on vastannut kaikkiin vetämysvaliokunnan pyyntöihin, jotka ovat kuulleet komission, komission toimialaan. Ja se on antanut parasta mahdollista apua valiokunnalle, kun se on tehnyt työtään. Mitään tällaisia Tuota parjoituksia ei ole komission puolta asetettu vetomusten käsittelyä varten. On ollut joitakin tapauksia, joissa komissio ei ole voinut antaa yksityiskohtaista vastausta valiokunnalle, koska komissiolla ei ole toimivaltuuksia joidenkin asioiden suhteen. Tällaisessa tapauksessa komissio on ilmoittanut valiokunnalle asiasta ja kaikki päätökset sulkea asian tai lopettaa asian käsittely on aina tehty itse valiokunnassa. Mietinnössä vedotaan komissioon, jotta komissio olisi paremmin edustettuna valiokunnan keskusteluissa korkeimmalla mahdollisella tasolla. Tämän suhteen komissio haluaisi antaa vakuutuksensa, että se on lähettänyt aina kaikkein pätevimmän vir- asioita käsittelemään vetomusvalikunnan kokouksiin ja että se on toden totta. Tässä ei ole saanut vetomusvaliokunnan jäseniltä tai sihteeristöltä huomautuksia sen osalta, ettäkö komission edustus olisi kokouksessa ollut liian matalalla tasolla. Mitä tulee EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon, komissio haluaisi muistuttaa teidän mieliinne, että se aktiivisesti puuttuu asioihin, mikäli EU-lakia on väärin siirretty kansalliseen lainsäädäntöön, niin se ryhtyy silloin rikkomusmenettelyyn tarvittaessa osana paremman lainsäädännön agendaa. Komissio on vahvistanut ennaltaehkäiseviä toimiaan, jotka liittyvät jäsenvaltioiden toteuttamaan lainsäädännön täytäntöönpanoon. Mitä tulee puolestaan tiedottamiseen rikkomusmenettelyistä, jotka suoraan liittyvät valiokunnan käsittelyssä oleviin vetomuksiin, halusin selventää erään seikan. Tällaista tietoa on jo saatavilla. Komissio raportoi työstään vuosikertomuksen kautta, joka käsittelee EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa. Komissiohan on sopimusten vaalia ja sitten kun vetomuksia on esitetty parlamentille. Niihin kyllä ryhdytään jatkotoimien kautta. Mitä rikkomusmenettelyihin tulee, niistä ilmoitetaan parlamentille nykyisen puitesopimuksen mukaisesti. Tietoa rikkomusmenettelystä myöskin toimitetaan parlamentille mikäli myöskin asia on tuomioistuimen käsittelyyn. Siitäkin ilmoitetaan aina parlamentille. Tietorikosmenettelystä saa myöskin komission tietokannoista verkkovälitteisesti komission portaalin kautta. Tällä hetkellä komissio pohtii tapoja, joilla voitaisiin parantaa asiakirjan jäljitettävyyttä, joihin asiakirjoihin, jotka liittyvät vetomuksiin, jotka on toimitettu vetomusvaliokunnalle ja komission käsittelyyn. Artikla 51 perusoikeuskirjasta toteaa, että yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytäntö on se, jota kuuluu noudattaa. Mitä kansalaisaloitteisiin tulee, komissio on täysin sitoutunut tarkastelemaan kansallis- aloitteita, mikäli osoittautuu, että kansalaisaloite on potentiaalinen huomionottava, seikka. Kuinka voidaan sitten parantaa tämän välineen toimivuutta nykyisissä puitekehyksissä? Tätä voidaan pohtia läheisessä yhteistyössä parlamentin, jäsenvaltioiden ja muiden EUn toimielinten ja sidosryhmien kanssa. Komissio on jo toimittanut komissiolle tarkempaakin tietoa, joka liittyy tähän seikkaan mukaan luettuna lokakuussa 2015 täysistunnossa komissio antoi tästä lisätietoa. Komissio pohtii vielä lisää toimenpiteitä, joihin voitaisiin ryhtyä useilla osa-alueilla, jotka on mainittu parlamentin kansalaisaloitetta koskevassa päätöslauselmassa. Sen jälkeen kun asetus astui voimaan, on kulunut vasta kolme vuotta, joten nyt on vielä liian varhaista ryhtyä lainsäädännön uudelleen tarkasteluun. Komissio tulee kuitenkin jatkossakin tekemään työtä vuoden 2016 aikana arvioidakseen niitä mahdollisia tarpeita, joita on muuttaa tätä lainsäädäntöä myöhemmässä vaiheessa. Mitä tulee oikeusasemien suosituksiin ja siihen, kuinka paremmin otettaisiin huomioon PETI-valiokunnan näkemykset ja vetomukset liittyvät TTIP-sopimukseen. Avoimuutta halutaan maksimoida, mikäli tämä vain onnistuu ilman, että millä tavalla vaarannetaan luottamuksellisuutta, joka kuitenkin on erittäin tärkeä sen kannalta. Monet oikeusasiamien suositukset on jo pistetty täytäntöön, taikka niitä ollaan pistämässä täytäntöön. Komissio tarkastelee TTIPtä koskeva kansalaisaloitetta artiklan 11 mukaisesti Euroopan perussopimuksen mukaisesti asetuksessa 211 kautta 2011 määritellyt edellytykset eivät kuitenkaan täyttyneet tämän osalta. Euroopan kansalaisten teema vuosi on komissionkin mielestä erittäin tärkeä. Jatkossakin tulemme antamaan tietoa ja edistämään eurooppaista demokratiaa tulevaisuudessa mukaan luettuna kansalaisten kanssa käytävä vuoropuhelu jäsenvaltioissa. Tätä silmällä pitää komissio jatkuvasti kehittää tätä kansallisten Eurooppa-ohjelmaa. Siinä mukana hankkeet, joilla edistetään kansallisten osallistumista eurooppalaisessa päätöksentekoprosessissa. Ja näitä toimia myöskin rahoitetaan. Ja vielä lopuksi, komissio haluaa kiittää vetomusvaliokuntaa sen antamasta tuesta Solvit-järjestelmälle. Olemme samaa mieltä siitä, että solvittia täytyy kehittää entisestäänkin Tällä hetkellä jäsenvaltioiden kanssa tehdään työtä, että solvitista saadaan kaikkein paras mahdollinen hyöty irti. Lopuksi vielä toteaisin, että komissio jatkossakin on vahvasti sitoutunut tekemään läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa vetomusten käsittelyssä. Vetomukset ovat eurooppalaisen kansalaisuuden kulmakivi ja perusoikeus perussopimuksenkin valossa. Kiitoksia. Kiitoksia. Aloitamme heti eh, ryhmien puheenvuorot. Eh, edustaja Becker, kansanpuolikolla hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen, arvoisat kollegat. Vetomusvaliokunnan eh, vuosikertomus on kyllä aika ilahduttavaa luettavaa valiokunnan jäsenten menestyksestä. Muutama kysymys kuitenkin Euroopan parlamentin pääsihteeristön käynnistämä niin kutsuttu Vellen uudistus haluaa taata tuhannelle vetomuksen esittäjille, esittäjälle nopean käsittelyn. Onko tämä mahdollista? Kysymysmerkki. Tuleeko tämä työn tehostaminen ää, äh, varmistamaan työn laadun? Kysymysmerkki. Tuleeko tuomioistuimen merkittävää roolia Tullaanko sitä vahvistamaan kysymysmerkki? Tuleeko komissio ja sen roolisopimusten suojelijana kunnolla huomioon otetuksi kysymysmerkki? Ja tullaanko huolehtimaan siitä, että näitä vierailuja paikan päälle tiedonsaannin nimissä ei käytetä vaalipropagandaan kysymysmerkki? Mielestäni on täysin käsittämätöntä, että esittelijä ei kertaakaan tarjoutunut keskustelemaan minun kanssani, joka olen EPPn varjoesittelijä. Ja kiitän todella painokkaasti esittelijää siitä, että hän ei estänyt kuitenkaan sitten sitä, että ryhmien koordinaattorit äh, loppujen lopuksi sitten kuitenkin äh, saattoivat parantaa tätä ja saada paremman lopputuloksen aikaan, jotta tänään voidaan äänestää puolesta. Tämä on kansalaisten nimissä tärkeää. Siksi vetoankin, että kaikki äänestävät näiden tarkistusten puolesta, joita olemme tehneet, jotta ihmisten huolenaiheisiin vastataan. Viime vuonna myöskin esitteli ja kuitenkin äänesti puolesta. Sosiaalidemokraatit Cameron Ruiz, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Demokratian ytimessä on kansalaisten osallistuminen ja vetomusvaliokunta osaltaan hyvin keskeisellä tavalla takaa tätä kansalaisten osallistumista. Vuonna 2014 vetomusten määrä oli hyvin suuri ja kun puhutaan perusoikeuksista, niiden rikkomuksia käsiteltiin, samoin muita kansalaisten huolenaiheita. On äärimmäisen tärkeää, että annamme kunnollisen vastauksen ja että vastauksen kansalaiset saavat ajoissa. Ja kun ajatellaan nämä tilannetta, on aivan välttämätöntä osoittaa, että Euroopan toimielimet ovat kansalaisten palvelu ja mm, komission täytyy kyllä tiedottaa kansalaisille heidän oikeuksistaan niin, että myös sitten nämä vetomukset voidaan käsitellä kunnolla. Kiitos. Yes, Edustaja Marias, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Vetomusvaliokunta on se toimielimellinen elin, jonka kautta kansalaiset voivat pyrkiä suojelemaan oikeuksiaan ja varmistamaan sen, että lainsäädäntöä toimeenpanaan oikein. Se on tietyllä tavalla myöskin vuoropuheluksi kehittynyt eri äh, vallankäytön tasojen välillä Euroopan unionissa, jäsenmaissa ja kansalaisten välillä. Eräät tärkeimmistä kysymyksistä tapahtuivat lokakuussa 2015, jolloin minun pyynnöstäni otettiin vastaan pyyntö maksaa Saksalta korvauksia Kreikkaan kansallisiin taistelijoihin liittyen. Ensimmäisen kerran tuolloin Saksa otti käsittelyyn valiokunnassa avoimessa tilaisuudessa sotakorvauskysymyksen monien tuhansien kreikkalaisten perheet, jotka kärsivät eh, natsivallassa tai keskitysleireillä tuolloin saivat äänsä kuuluville. Senora presidenta. Petra Petrilla, yksi puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Haluan tässä puheenvuorossani korostaa vetomusvaliokunnan äärimmäisen suurta merkitystä edustukselliselle demokratialle tässä parlamentissa. Kun ajatellaan Euroopan unionin kansalaisia, 500 miljoonaa kansalaista voi ottaa meihin suoraan yhteyttä ja kertoa huolenaiheestaan. Tämä on äärimmäisen arvokasta. Näin esimerkiksi ympäristöön, perusoikeuksiin ja niin edelleen liittyy monia vetomuksia. Ja esimerkiksi minun kotimaani Espanja on yleensä ihan kärkijoukossa kun puhutaan vetomusten lukumäärästä yhdessä Kreikan ja Italian kanssa. Näin siis meidän maissamme näitä rikkomuksia myös tapahtuu kaikkein eniten. Meidän tulee koordinoida tämän valiokunnan työtä entistä paremmin muiden toimielinten kanssa, samoin kansallisten parlamenttien sekä muiden Euroopan parlamentin valiokuntien kanssa. Kansalaisten odotuksiin on vastattava. Tarvitsemme tehokkaita välineitä kansalaisten oikeuksien puolistamiseksi. Ja tämä kappale 21, jossa valittelemme sitä, että perusoikeuskirjaa kaikki jäsenvaltiot eivät vielä ole hyväksyneet ja että sen täytäntöönpano on kesken. Tämä on hyvin valitettavaa. Sitten äh, perusoikeuskirjan artikla 51, jossa todetaan, että Euroopan unioni ei aina ole äh, kykenevä toimimaan. Ja tämä on merkittävä yhteinen haaste, johon meidän on tartuttava. Kiitos. Olette hyvin nopea sanainen, hyvä edustaja. Albiol Kosman, yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias. Kiitos. Euroopan unioni ei voi ajatella yksin oman pääoman valtaa ja pääoman oikeuksia. Tässä ollaan hyvin kaukana kansalaisista. Nämä toimielimet ovat hyvin epädemokraattisia eivätkä vastaa Euroopan kansalaisten todellisiin tarpeisiin. Tämä on aivan ilmeistä, kun tarkastelemme tätä politiikkaa, jota täällä ajetaan. Se on talouseliitin politiikkaa ja hyödyttää vain talouseliittiä. Vetomusvaliokunta on kansalaisten suora yhteys Euroopan parlamenttiin ja vetomusvaliokunnassa näemme, miten suuri äh, kuilu on Euroopan parlamentin sekä ihmisten todellisuuden välillä. Ja ajatellaan vaikkapa niitä vetomuksia, jotka liittyvät TTIP-sopimuksen hylkäämiseen sekä monikansallisten yritysten suojelemiseen. Täällä Euroopan parlamentissa ollaan täysin kuuroja kansalaisten huolenaiheille ja ajetaan vain suurten monikansallisten yhtiöiden etua. Mm, sitten puhutaan esimerkiksi maahanmuuttopolitiikasta, jota hoidetaan täysin perusoikeuksien vastaisella tavalla, mutta kun ajatellaan vainoa ja niitä järkyttäviä tapahtumia, joita me tapahtuu, niin eurooppalaiset sulkevat silmänsä ja täällä ainoastaan lobbarit saavat oikeutta. Tekin puhutte erittäin, erittäin nopeasti. Edustaja Reda, kaksi minuuttia vihreät. Olkaa hyvä. Like to thank the rapporteur, my colleagues. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijä ja kollegoja tästä hienosta työstä. Varjoesittelijät kaikissa ryhmissä saivat äänensä kuuluville aikoina, jolla monet kyseenalaistavat eurooppalaisen projektin, vetomusvaliokunnan työ on tärkeämpää kuin koskaan. Vetomusten käsittely muuttaa mahdollisesti kansalaisten asennetta Euroopan unionia kohtaan lopullisesti. Näiden käsittely on hyvin tärkeää, nopea käsittely on tärkeää, mutta ei laadun kustannuksella. Meidän täytyy purkaa kasaantuneita vetomuksia lisäämällä vetomusvaliokunnan resursseja. Meidän täytyy käsitellä vetomukset muistaen, että nopeat avoimet säännöt ovat tarpeen käsittelylle. Olemme saaneet edistystä aikaan tämän vetomusverkkoportaalin luomalla, mutta meidän täytyy vielä pyrkiä tarjoamaan lisää lisäarvoa ihmisille. Vielä tärkeämpää on vetomusten jatkokäsittely. Me tarvitsemme lisäyhteistyötä niiltä kollegoilta, joiden erityisalaa vetomukset koskettavat. Komission täytyy myöskin toimia ripeämmin ja ottaa vakavammin vetomukset vastaan. Komission rooli ei ole vain toistaa sitä, mitä viranomaiset jäsenmaissa ovat todenneet. Vetoomus on perusoikeus ja sitä pitää kohdella sellaisena. Valitettavasti komission sitoumuksen heikkous heijastuu myöskin kansalaisaloitteiden käsittelyyn Euroopassa paras tapa turhauttaa kansalaiset ja nakertaa heidän uskoaan on luoda valtavia esteitä vetomuksille ja ottaa huomiota nekin vetomukset, jotka ovat nämä esteet ylittäneet. Euroopan unionin oikeusasiamies on jatkuvasti kritisoinut näitä ongelmia. Haluaisin kiittää hänen työtään, kun hän on jatkuvasti pyrkinyt saattamaan Euroopan unionin vastuullisemmaksi ja tukemaan vetomusvaliokunnan toimintaa. Tämän hengen täytyy ohjata vetomusvaliokunnan toimintaa, että parlamenttia ja kaikkia eri toimielimiä niiden työssä. Kiitoksia. Minuut. Paljon kiitoksia. IFD, edustaja Eivi, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Mitä tulee vetomus, vetomuksiin, jotka ovat käsittelykelpoisia, 39 prosenttia vetomuksista on tällaisia. Minun mielestäni tämä juuri on esimerkki siitä, kuinka ihmiset eivät välttämättä ymmärrä, mitä asioita Euroopan unionilla on oikeastaan oikeus käsitellä. Ihmiset ymmärtävät tämän väärin. Kuitenkin ihmiset tietävät oikein hyvin siitä, että heillä on oikeus esittää vetomuksia. Ihmiset käyttävät tätä hyväkseen. Tämä ei ole se ongelma, vaan ongelma on juuri se, että meidän pitäisi päästä yli niistä ongelmista joita tuntuu jollakin alueella Euroopassa olevan valtavasti. Meidän täytyy valiokuntana voida reagoida näihin nopeasti ja tehokkaasti ja vaikuttava kohdentuvalla tavalla. Tämä portaali valitettavasti ei toimi niin kuin sen pitäisi toimia. Sen pitäisi mahdollistaa se, että kansalaiset voivat aloittaa viedä asioita eteenpäin, mutta tällä hetkellä sitä käytetään täysin väärin hyväksi. Goodwin ENF, olkaa hyvä. Vetomusvaliokunnan äh, toiminta hidastui vuonna 2014 6 prosentilla. 2714 äh, vetomusta saatiin aikaan. Esittelee ehdottaa, että vetomusvaliokunta saisi lisää äh, resursseja, mutta mitä tehdäkseen? Vuonna 2014 1070 vetomusta hylättiin, 817 käsiteltiin loppuun ja niin edespäin. Tämä osoittaa sen, että kansalaiset tuntevat vetomusvalikunnan mahdollisuudet melko huonosti. Vetomukset eivät aina ole vain juridisia tai teknisiä, vaan myöskin poliittisia. Tämä turhauttaa kansalaisia, mutta esittelijä käsittelee tässä osallistavaa demokratiaa, jossa Euroopan kansalaiset otetaan mukaan. Ja täytyy todeta, että näissä asioissa olemme epäonnistuneet. Olemme epäonnistuneet toisaalta, koska vetomukset eivät tee mahdolliseksi puuttua lainsäädännöllisiin aloitteisiin. Ja toisaalta myöskin, koska komissio hautaa vetoomukset piiloon, kun ne eivät ole sen mielenmuolisia esimerkiksi TTIP-sopimusta koskien, vaikka yli kaksi miljoonaa allekirjoitusta saatiin aikaan. Komissio ei suostunut reagoimaan. Tämä ei ole vain komission vastuunalaa kuitenkaan, mutta myöskin neuvoston. Vuonna 2013 vapaakauppasopimus tehtiin Euroopan unionilla erilaisista vetomuksesta huolimatta huomaamme tässä, että Politiikka ohjaa komission toimintaa ja vaikka aloitteita tehdään, mitään ei tapahdu. Euroopan kansalaiset siis menettävät uskonsa ja tekevät yhä vähemmän vetomuksia. Ydenbergin mietintö on pahoiteltava, se ei puutu näihin ongelmiin. Edustaja Morvai, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Mietintö, joka käsittelee vetämisvaliokunnan työtä, ei millään tavalla liity minun henkilökohtaiseen kokemuspiiriin kuuluviin asioihin. Siksi tässä käännykin nyt paikalla olevan komissaarin puoleen ja pyydän ja vaadin, että hän selittää erään asian. Tosin hänellä ei ole kuulokkeita, mutta olen ihan varma, että hän ymmärtää Unkaria ilmeisesti. Ja hän ihan varmasti kuuntelee, mitä minä sanon, koska sitä vartenhan hän on täällä. Minä aion nyt lähestyä teitä puheenvuorossani ja annan teille A4-kokoisen asiakirjan, joka on käytännössä kopio päätöksestä, jonka vetomusvaliokunta antoi. Kyse on ulkomaisessa valuutassa nimettyjen kiinelainojen vuoksi petoksen kohteeksi joutuneista ihmisistä. Tuhannet ihmiset joutuvat sveitsiläisten ja muiden ulkomaalaisten pankkien huijaamaksi. Heille, he lähettivät 15-sivuisen vetoomuksen, joka oli lakimiesten laatima. Tähän tuli vastaus, joka oli puolen sivun mittainen. Ja kun te sanoitte, että joka ikinen vetomus tarkastellaan, tutkitaan avoimella tavalla ja tapauskohtaisesti, kuinka tämä on yhteensovitettavissa tähän minun mainitsemaani tutkimustapaukseen. Nämä vetomuksesteet saatan puolen sivun mittaisen hyvin lakonisen vastauksen. Kiitoksia edustajia kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Vetomusvaliokunta vuosi tase on hyvin menestyksekäs. Haluaisin nyt kuitenkin vielä täydentää kollega Pekkerin huomioita. Muutama esiin nostettava seikka. Ensinnäkin meidän täytyy tehdä nopeammin ero hyväksyttävien ja ei-käsiteltävien vetomusten välillä ja sellaisten asioiden suhteen siis, jotka eivät ole toimivaltaamme. Näin aikaa jää sellaisten asioiden käsittelemiseen, joissa me olemme toimivaltaisia. Tämän lisäksi meidän tulee pyrkiä aikataulun kunnioittamiseen niin kutsuttu Vellen uudistus, eli siis miten nopeasti vetomukset käsitellään näin äh, yhdeksän kuukautta vetomuksen esittämisen jälkeen äh, vetomus äh, tulee esitellä valiokunnassa ensimmäistä päätöstä varten. Lisäksi on sellaisia vetomuksia, joiden suhteen valiokunnan jäsenet katsovat, että olemassa olevaa lainsäädäntöä tulisi parantaa. Tässä kyse on yhteistyöstä muiden valiokuntien kanssa alakohtaisten valiokuntien kanssa ja tietenkin myös yhteistyöstä kansallisten parlamenttien vetomusvaliokuntien kanssa. Kiitokset muuten vetomusvaliokunnan sihteeristölle, joka mm, kyllä jolla on ehkä välillä aika hankalaakin meidän vetomusvaliokunnan jäsenten kanssa, mutta yhdessä me tätä taistelua hyvän asian puolesta käymme. Kyse on demokratiasta Euroopan unionissa. Näin kansalaiset voivat kääntyä EUn puoleen suoraan ja vetomusvaliokunta onkin tällainen Euroopan unionin seismografi. Me vetomusvaliokunnassa tiedämme, mitä Euroopassa on käynnissä, missä maa järisee ja siksipä olemmekin hyvin tyytyväisiä siihen, että vetomus valiokunnassa puhutaan totuus ja jos ei ole aikaa tulla kokoukseen, niin voi lukea pöytäkirjaa. Curtin Darling, yksi minuutti. Thank you, President. It's... Kiitoksia puhemies. On mahtavaa, että vaalipiiriemme äänestäjillä on oikeus tehdä vetoomuksia ei lainsäädännöllisiin kysymyksiin liittyen, kun he tuntevat, että heidän oikeuksiaan on rikottu. Ensimmäisen kauteni aikana vetomusvaliokunnassa ihmisten äänet ympäri Euroopan tulivat todellakin kuulluiksi. Konkreettisia huolia esimerkiksi TTIP-neuvotteluihin, Euroopan unionin työntekijöiden oikeuksiin tuli ilmi ja historiallisiin rikkomuksiin, kuten esimerkiksi 1947 Kamaleid lakkoon liittyen. Monet vetomusten esittäjät ovat epätoivoisia. Kaikki keinot on jo käytetty tai he ovat mahdottomia ja kuulemalla näiden ihmisten ääntä vetomusvaliokunnalla on keskeinen rooli eurooppalaisen demokratian toteutumassa. Siksi meidän pitäisi tukea vetomusvaliokunnan toimintaa Euroopan parlamentissa. Meidän pitäisi näyttää, että täällä parlamentin jäsenet olemme kansan valitsemia ja kansan palvelijoita. Kiitoksia. Kiitoksia arvoisa Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää ja kaikkia kollegoita erinomaisesta työstä ja kompromissin hengestä, jota tänä, tällä viikolla on esitetty mietinnön laatimisen yhteydessä. Kyse on sillasta EUn kansalaisten ja toimielinten välillä vetomusvaliokunnasta. Valiokunnan pitäisi olla se tie, jonka kautta kansalaiset voivat tuoda huolensa palvella valittujen edustajiensa tietoisuuteen. On tärkeää painottaa tänä päivänä, että mietinnössä keskitytään siihen työhön, jota valiokunta teki vuonna 2014. Se oli erityinen vuosi, koska se oli vaalivuosi. Euroopan parlamentin vaalit silloin järjestettiin ja tämä vaikutti valiokunnan työhön. On hienoa, että voimme nyt kiinnittää huomiota siihen, että yhdessä sihteeristön ja yksikön päällikön kanssa valiokunnassa onnistumme lisäämään työn tehokkuutta valiokunnassa verrattuna edelliseen vuoteen sisäinen uuden aikaistamistyömme, työtapojen muuttaminen, joka aloitettiin vuonna 2014, kantaa hedelmää tänä päivänä jo. Katsoin, että tämä on hieno seikka ja hienoa, että onnistumme saman vakuuttuneeksi myöskin komission nimittämään ensimmäisen komission varapuheenjohtajan vastaamaan näistä kysymyksistä, ja toivon mukaan täten voimme vielä paremmin palvella kaikkia kansalaisia, erityisesti vetomusta esittelijä. Te ylittitte puheaikanne, hyvä edustaja. Edustaja Oken, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. En tässä nyt toista kaikkea, mitä täällä on sanottu. Aikaa ei tarpeeksi ole. Haluan vain todeta, että vetomusvaliokunta voisi tehostaa työtään vielä ja tehostaa yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa. Ja kiitän muuten yhteistyöstä oikeusasiamiehen kanssa. Kaksi parantamisen aihetta kuitenkin. Meillä on liian vähän voimavaroja eh, hoitaa tätä kansalaisten asiaa. Tarvitaan ehdottomasti lisää määrärahoja. Ja tämän lisäksi toteaisin, että paras tapa hoitaa asioita ovat nämä paikan päällä tapahtuvat tarkastukset ja tiedonhankinta ja Pohjoismaissa esimerkiksi Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa meillä ei edes ole vieraus, vierailuoikeutta, koska siellä ei ymmärretä, mitä tämä vetomusjärjestelmä oikeastaan sisältää ja mitä se tarkoittaa. Joten nyt joudumme hiukan pimeässä tai sokeina siellä toimimaan. Tarvitaan myös pohjoismaista työtä. Kiitoksia edustaja Acker. On mielestä nähdä TTIP tässä asiakirjassa, mutta myöskin kannustavaa, koska tuhannet vaalipiirin ihmiset ovat ilmaiseet vakavan huolensa siitä, että transatlanttinen kauppainvestointisopimus tulee mahdollistamaan yksityisen kilpailun ja yksityistäminen tulee takoven kautta ja myöskin valtioiden välineen riitojen ratkaisemasta sen, että yksityiset yritykset voivat haastaa valtion oikeuteen. Tämä saattaa johtaa tappioon mikä tappiot on syntynyt. Tämä on mielestäni järkyttävä. Toivon mukaan, että toivon mukaan valiokunta ja parlamentti ymmärtävät, että tämä ei käy. Vaalipiirien kansalaiset että halua TTIPiä. Meillä on tulossa kansanäänestys. Mikäli joku tätä seuraa nyt, tätä keskustelua tietää, että mikä halutaan TTIPistä e- eroon, täytyy päästä EU-sta eroon sitten, kun kansanäänestys on edessä. Edustaja Loessa, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeä vuosikertomus vetomusvaliokunnan toimintaan liittyen on. Se ei vain kerro sitä, mitä vuonna 2014 tehtiin, vaan myöskin edustaa mahdollista muutosta tulevaisuutta ajatellen vetomusten käsittelyssä. On selvää, että että Euroopan unionin kansalaisten vetomusten oikea käsittely on tärkeää. He käyttävät näin oikeuksiaan ja tehokas käsittely antaa Euroopan unionin toimielimille tietynlaista uskottavuutta. Olen sitä mieltä, että vetomukset ovat hyvin tärkeä väline kansalaisillemme, jotta he pääsisivät demokraattisen Euroopan unionin prosessiin paremmin mukaan. Tässä yhteydessä on todettava, että kansanpuolueen tarkistukset ovat äärimmäisen tärkeitä mietinnölle, sillä ne tärkeästi tuovat esiin sen, kuinka menettely tapaa tulee parantaa vetomusten osalta usein jää sivun se, kuinka tärkeitä menettelysäännöt ovat. Nämä uudet säännöt korostavat sitä, kuinka koko vetomuksen elinkaari kulkee ja keskitymme näin paremmin todellisten tulosten aikaansaamiseen. Meidän täytyy varmistaa se, että teemme mitä tahansa, emme luo vääriä toiveita vetomusten esittäjille. Vetomukset täytyy käsitellä avoimella tavalla ja varmistaa, että kansalaiset äh, ja heidän kysymyksensä käsitellään valiokunnassa oikein. Ja meidän täytyy myöskin välttää sitä, etteivät nämä vetomukset politisoidu. Paljon edistystä vielä on tehtävänä valiokunnassamme, mutta olen varma, että me pystymme voittamaan tämän taistelun vetoomusten laillisuuden vastaan otettavuuden ja muiden seikkojen suhteen. Meidän täytyy parantaa myöskin aikataulua ja käsitellä vetomuksen läppuun aikataulun puitteissa. La svolge il ruolo fondamentale vetomusvaliokunta on hyvin tärkeää, koska näin se lähentää Euroopan unionia, Euroopan parlamenttia ja sen kansalaisia. Vetomusvaliokunnalla on hyvin tärkeä rooli Euroopan parlamentin tekemisessä demokraattisemmaksi. Ja usein syntyy sellainen vaikutelma, että kansalaiset voivat käyttää ääntä vain vaaleissa, mutta äh, tämä valiokunta hyödyttää paitsi kansalaisia myös meitä. Kun katsoo niitä vetomuksia, joita valiokunnalle esitetään, voi nähdä, mihin suuntaan äh, EUn tulee muuttua. Kyllä vetomusvaliokunnasta on tultava meille todellinen prioriteetti. Usein vetomusten käsittely alkaa vasta vuosi sen jälkeen, kun ne on meille lähetetty. Tämä on liian pitkä aika. Meidän täytyy nopeuttaa toimintaa. Ja tämä ei tietenkään ole vetomusvaliokunnan sihteeristön syytä. He ovat jatkuvasti työssä. Edustaja Pitera, kaksi minuuttia. Komissia Kiitoksia, puhemies. Vetomusvaliokunta suojelee kansalaisten oikeuksia. Oikeuksia, jotka on taattu perussopimuksissa. Kansalaiset esittää vetomuksia parlamentille asioista, jotka liittyvät EU-toimintaan. Vetomusvaliokunta mahdollistaa sen, että pystymme ratkaisemaan niitä ongelmia, jotka liittyvät eu toimintaan tai toimivuuteen. Vetomusvaliokunta pyrkii jatkuvasti parantamaan työmenetelmiään. Meidän ryhmämme teki tarkistuksen, joka pyrkii siihen, että jäsenvaltioita pitäisi kannustaa pistämään vetomuksia tai vetomusvalikunnan päätöksiä täytäntöön ja että vetomuksia voitaisiin käsitellä myöskin kansallisissa parlamenteissa. Tästä on keskusteltu vetosvaliokunnan jäsenten kanssa. Kaikissa kansallisissa parlamenteissa ei ole samantyyppisiä rakenteita eikä tällaisia ratkaisuja. Tästä olisi kuitenkin hyötyä sille yhteistyölle, jotta käydään vetomusvaliokunnien ja kansallisten parlamenttien välillä. Tämä mahdollistaisi sen, että voitaisiin toimittaa kansallisille parlamenteille sellaiset vetomukset, jotka eivät suoraan liity Euroopan unionin toimintaan lastenhoito on hyvä esimerkki. Ei lastenhoidosta huolehti pelkästään vanhemmat, naimissa olevat vanhemmat, vaan myöskin muut lastenhoitotyötä tekevät ihmiset tekevät tätä työtä. Ja kuinka kauan kestää yhden vetomuksen käsittely? Olen itse seurannut lastenhoitoon liittyviä vetomuksia. Useinkaan nämä eivät kuitenkaan kuulu Euroopan unioni toimii vallan joten näin emme voi antaa ratkaisua näihin vetomuksiin. Mikäli tärkeä tarkistus hyväksyttäisiin, silloin työ paranisi vielä entisestään. Kiitoksia edustaja Tsaki, kaksi minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies. Meidän täytyy suojella kansalaisten oikeus tehdä vetomuksia. Tämä on vuoropuhelua kansalaisten kanssa. Vetomusoikeuden me täällä parlamentissa annoimme kansalaisille muiden toimielinten tuella ja kansalaisten pitäisi kokea tämä avukseen, mutta olemme lukeneet mietinnöstä, että unionissa – kansalaisten määrän nähden tehdään hyvin vähän vetomuksia. Minulla on samantyyppinen kokemus. Edustan Slovakian unkarilaisvähemmistöä ja kovinkaan paljon ei vetomuksia tehdä. Kansalaiset usein tuovat minulle esiin ongelmia, joiden perusteella voitaisiin tehdä vetoomuksia esimerkiksi vapaan liikkuvuuden perusoikeuksien ja muiden vastaavien seikkojen suhteen. Kun Euroopan unionin lainsäädäntön takaamia oikeuksia rikotaan, ne ovat juuri tapauksia, joissa vetomuksia pitäisi käyttää. Meidän pitäisi kasvattaakin siis kansalaisten tietoisuutta. Monet kansalaiset eivät tiedä lainkaan tai hyvin huonosti, että heillä on oikeus tehdä vetomuksia. Edellisten vuosien tilastot osoittavat, että Unkarista tai Slovakiasta tulee erittäin vähän vetoomuksia. Minä olen varapuheenjohtajana vetomusvaliokunnassa ja pyrin tässä roolissa lähentämään valiokuntaa ja kansalaisiani maassani. Tämä väline on tapa, jolla kansalaiset voivat Euroopan unionin päätöksiin ja lainsäädäntöön vaikuttaa, mutta mietinnössä ei puhuta lainkaan niistä takeista, jotka voisivat parantaa vetomusvaliokunnan toimintaa. Hallinnollinen uudistus, jonka tämän parlamentin pääsihteeri esitteli, ei ole jotakin sellaista, mihin mietintö keskittyisi. Tällainen uudistus palvelisi kansalaisten intressejä ja ehkäpä parantaisi uskottavuutta. Meillä on seuraavana vuorossa puheenvuorot ilman puhujalistaa. McGuinness, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos, puhemies. Minä haluan tässä kiittää entisenä jäsenenä vetomusvaliokuntaa sen tekemästä työstä. On myös todella hienoa, miten vetomusvaliokunta on tehnyt työtä ja me olemme kaikki tehneet yhteistyötä kansainvälisten adoptioiden alalla. Lapsia koskevat vetomukset tässä jo mainittiin, ja nämä vetomukset ovat hankalia siinä tapauksessa, että että kysymykset ovat rajat ylittäviä tapauksia. Ja tämä on hyvin hankalaa. Meillä ei ole toimivaltaa, mutta voimme toki antaa ohjeistusta niille, jotka kärsivät. Nämä vetomukset ovat niitä kaikkein tunteenomaisimpia ja vaikeimpia. Ja pyytäisin tässä, kun yhteistyötä jatkamme, että ehkä minun toimistoni voi vielä Mm, täydentää sitä työtä, jota mm, vetomusvaliokunta tekee, ja Bryssel 2 asetus olisi tässä tietenkin äärimmäisen keskeinen. Kiitoksia edustaja Valina. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias, Kiitos puhemies. Eurobarometrin viime toukokuulta mukaan vain 40 prosenttia kansalaisilta, kansalaisista luottaa Euroopan unioniin. Säästöpolitiikka on syynä, maa, maaseudulta pakko, ja tietenkin tämä maahanmuuttokysymys, samoin sitten tietyt terveyskysymykset, kuten vaikkapa talidomidi. Ja me vetomusvaliokunnassa näemme nämä asiat hyvin läheltä. Ne todella tulevat lähelle meitä. Meidän täytyy antaa kunnollisia vastauksia näille kaikkein heikoimmille. Meidän tehtävämme on kuunnella ja antaa poliittisia ratkaisuja ihmisten todellisiin ongelmiin. Emme saa olla liian teknokraattisia. Kiitoksia edustaja Pulos. Palaamme teihin, kuten havaitsette kaikki saapuvat paikalle, joten puhukapa lujaa. Uh, Kiitoksia hyvä puhemies, hyvät jäsenet haluaisin edustaja Geringer de Oettenbergia kiittää tästä erittäin mielenkiintoisesta mietinnöstä. Haluaisin myöskin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni, kiittääkseni niitä jäseniä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tämän aamun keskustelussa, tehneet kommentteja, jotka kirjasin hyvin huolella ylös. Oikeus tehdä vetoomuksia on Euroopan unionin kansalaisten kulmakiviä. Se on yksi perusoikeus, perus sopimuksissa. Meidän täytyy osoittaa kansalaisille, että heidän huolensa kuullaan ja että me pyrimme vahvistamaan heidän uskoaan Euroopan toimielimeen. Komissio on sitoutunut tekemään yhteistyötä läheisesti parlamentin kanssa ja vetoomusvaliokunnan kanssa, jotta voisimme varmistaa sen, että vetoomukset käsitellään nopeasti ja tehokkaasti. Kiitoksia, rouva puhemies ja hyvät jäsenet. Kiitoksia. Edustaja Göringer, saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, kollegat. Tämän asian esittelijänä olen oikein iloinen siitä, että pystyin laatimaan tämän mietinnön yhdessä erittäin innostuneiden ja sitoutuneiden antamuksen työtä tekevien kollegoiden kanssa. Tässä annetaan suosituksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Tarkoituksena on entisestäkin parantaa vetomusvaliokunnan työtä. Mikäli joku suhtautuu kriittisesti joihinkin suosituksiin, niin mikäli jotkut meistä suhtautuu kriittisesti, kriittisesti joihinkin mietinnön suosituksiin, niin tämä on siinä se hyvä uuteen, koska tämä merkki siitä, että on olemassa monia osa-alueita, joihin meidän täytyy vielä keskittyä. Tie on vielä pitkä ja kivinen, mutta kaikki uudistukset kuitenkin tuovat meidät lähemmäksi parempia tuloksia ja samalla pystymme toimimaan tehokkaammin kansalaisten hyväksi. Haluaisin kiittää komission jäsentä hänen yksityiskohtaisesta selonteostaan. Uskon, että tämä työ on tulosta monien ihmisten yhteistyöstä. Haluaisin kiittääkin, kiittää tässä yhteydessä varjoesittelyitä, erityisesti heidän kommenttinsa ovat äärimmäisen arvokkaita. Rova Albiol, herra Becker, Rova Bessera ja Rova Evi ja herra Mariansa ja Rova Reida ansaitsevat erityiskiitokset. Tässä yhteydessä kiittäisin myöskin kaikkia koordinaattoreita, neuvonantajia ja henkilökuntaa ja sihteeristöä mukaan luettuna herra Gabason, Kirkos Kiina, Kirkos Peres ja minun henkilökohtainen Evostain Gosperska. He kaikki ansaitsevat kiitoksen. Huolimatta siitä, että alun perin oli hyvän eri mielisiä eri linjoilla, kuitenkin saimme uskottavan mietinnön ja uskottavan suosituksen, joka liittyy valiokunnan tulevaan työhön. Paljon kiitoksia edustajia.